järjestetään huomenna. Seuraava asia, eläinterveys. Edustaja Jasenko Selimovic, teillä on puhe. Kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erinomaisesta työstä. Tämä oli vaikea. Öö, lainsäädäntöehdotus monimutkainen sellainen. Me tarvitsemme tukea ja tietoa, ilman sitä emme olisi saaneet tätä vietyä läpi. Haluaisin kiittää myös komissiota. Komissio on ollut erittäin pätevä. Se on ollut luova ja joustava näissä neuvotteluissa. Kiitän komissiota siitä ja haluaisin erityisesti kiittää Euroopan unionin Latvian puheenjohtajavaltiota. Heidän sitoutumuksensa tähän mahdollisti meille sen, että meillä oli kultainen mahdollisuus saada aikaan sopimus, joka on Euroopan parlamentin toiveiden mukainen. Mikä tulos on? Tulos on ensimmäinen EU säädös, jossa käsitellään eläinterveyttä, ihmisterveyttä ja eläinten hyvinvointia yhdessä. Tässä on kyse siis yhdestä terveydestä. Tässä käsitellään tarttuvia mm, tauteja, kuten esimerkiksi lintuinfluenssa. Tietenkin niillä on kielteinen vaikutus ihmistenkin terveyteen ja myös antimikrobilääkeresistenssi vaikuttaa ihmisiin. Meillä on nyt uutta lainsäädäntöä, joiden avulla voimme paljon paremmin käsitellä tätä asiaa. Mm. Mitä tahansa tauteja, jotka saattavat tulevaisuudessa syntyä ja voimme ehkäistä niiden syntyä. Lainsäädännön ytimen kuuluu myös se, että hyvää eläinten hoitoa ja sen periaatetta harjoitetaan ja otetaan kannetaan täysin vastuu eläinlääkkeistä. Toisin sanoen, näin on paljon vaikeampi tulevaisuudessa peittää huono eläinten kohtelu antibiootteja käyttämällä. Lisäksi lainsäädännössä otetaan esille myös kulkukorjan tilanne Euroopassa. Ja kun puhutaan siitä, millä tavalla villit tai villintyneet eläimet tartuttavat tauteja, otetaan myös esille velvollisuus siitä, että pitää välttää kaikkea kohtuutonta tai tarpeetonta tuskaa ja kipua eläimillä. EU-komissio on myöskin saanut mandaatin siitä, että koirat pitää rekisteröidä, jos tällainen tarve syntyy. Näin on kyetty myöskin ratkaisemaan tämän erityisen vaikea kysymys, joka koskee delegoituja säädöksiä. Kysymys tuloksena on ollut se, että parlamentille jää valta poliittisissa kysymyksissä ja kaikkein tärkeimmät tässä ovat niiden sairauksien luetteloja, jotka kuuluvat eläinlääketieteeseen lainsäädäntöön. Tämä ja paljon muuta sisältyy nyt siihen pakettiin, josta huomenna äänestetään. Tästä laista tulee tärkeä askel mikrobiresistenssiä vastaan taistellessa. Tämä on jaettu 39 eri lakiin aiemmin ja nyt me saamme yhden puitelainsäädännön, jossa on selkeät tavoitteet. Se on aivan loistava esimerkki siitä, että todellakin voidaan yksinkertaistaa säännöksiä. Marit Paulsen, joka on käsitellyt tätä enimmäkseen ennen minua, olen hänelle erityisen kiitollinen siitä, että minä olen saanut päättää hänen tekemänsä erinomaisen työn. Nyt saamme olemme saaneet tuen yksimielisesti myös maatalousvaliokunnassa ja toivon, että te kollegatkin äänestätte tämän tärkeän sopimuksen puolesta huomenna. Kiitos. Hvala. Dziękuję. W imieniu komisji pan komisarz Zdenis Povilas Andrukaitis. Bardzo proszę, panie komisarzu. Kiitoksia. Seuraavaksi komission puolesta komission jäsen Andrukaitis. Honorable members. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja, hyvät edustajat, on hienoa puhua täällä täysistunnossa tänään jotta voimme saattaa hyvin loppuun tämän työmme, joka liittyy tarttuviin eläintauteihin. Yleensä puhutaan eläinterveyslainsäädännöstä. Tämä on tärkeä lainsäädäntöä ja se, siihen on mennyt kovasti työtä sekä parlamentissa että komissiossa että neuvostossa. Ja lopputulos siitä kuuluu kunnia kaikille kolmelle toimielimelle. Kaikki me samaa mieltä siitä, että eläinterveys on perustanlaatuisen tärkeä ja se liittyy myös ihmisten terveyteen. Eläinterveyskriisejä tulee väistämättä silloin tällöin ja on oltava varmoja siitä, että pystytään ryhtyä toimiin silloin, kun jotain tapahtuu, mikä tahansa tauti tuleekin eteen. Eläinterveys mahdollistaa maataloustuotannon ja vesiviljelyn ja se on tärkeä kilpailukyvyllemme. Uusi lainsäädäntö saa aikaan tehokkaimpia välineitä, joilla torjua eläintauteja voidaan varmistaa ihmisten ja eläinten terveys ja voidaan saada aikaiseksi kilpailukykyisempi ympäristö maataloustuotanto- ja vesiviljelytuotteillemme. Ja tässä selvennetään mm, vastuualueita tuottajien ja eläinlääkäreiden ja muiden osalta. Me ei pysty paremmin toimimaan, kun eläinlääkintäkriisiä tulee ja pystymme vähentämään taakkaa tuottajilta vastuuntuntoisesti. Meillä on jo perusperiaatteet selvillä esimerkiksi kun mikroviresistenssistä puhutaan. Tämä estys, joka teidän edessänne tänään on, on tapa saada 2007-2013 strategian tavoitteet täytäntöön pantua. Meillä on ollut vaikeuksia, mutta ongelmista on päästy yli. Tässä on hyvin mietittyjä ajatuksia, kaikista on puhuttu eri sidosryhmien kanssa. Ja sulla mielenkiinnolla odotan, sanon tästä laaja yksimielinen lopputulos jos ajatellaan delegoituja säännöksiä ja täytäntöön panoa, tämäkin on oleellista. Ja hyvä puhemies ja edustajat, olen kiitollinen parlamentille tästä tärkeästä panoksesta. Tässä on tehty hyvää ja kova työtä ja oltu rakentavia koko tämän asian käsittelyn yhteydessä. Erityisesti haluaisin kiittää esittelijöitä edustaja Palsenia tästä hienosta saavutuksesta, että päästiin lopputuloksen poliittisissa neuvottelussa ja edustaja Selmovitsia siitä, että hän jatkoi hyvin paluitsi aloittamaa työtä ja sai asian loppuun vietyä. Haluaisin kiittää myös varjoesittelijöitä edestä parlamentista ja nykyistä parlamentista ja kaikkia neuvottelutiimejä. He ovat todellakin kovasti ponnistelleet asian eteen. Toivottavasti nyt saadaan viimeinen askel otettua ja tämä tärkeä asiakokonaisuus saadaan vietyä päätökseen hyvin. Kiitos. Achu. Thank you very much indeed. Kiitoksia oikein paljon. Hyvä komission jäsen. Nyt poliittisten ryhmien puhujat ensin EPPn puolesta. Edustaja Des, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, minäkin haluaisin kiittää esittelijöitä ja varjoesittelijöitä ja teitä, hyvä komission jäsen Andri Kaites, myöskin puheenjohtajavaltiota siitä, että tämä tulos on saatu aikaiseksi. Tämä uusi asetus korvaa 50 tai vetää yhteen 50 erilaista olemassa olevaa säädöstä liittyen mm, eläintautien torjuntaan. Erilaisten kompromissien ja satojen tarkistusten kautta maatalousvaliokunnassa onnistuttiin saamaan aikaan laaja kompromissi, joka edistää eläintautien torjuntaa ja eläinten terveyttä tehokas ilmoitusvelvollisuus ja yhteistyö 28 jäsenvaltion kesken eh, ja myös jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kesken pitäisi tulevaisuudessa eh, saada varmistettua paremmin. Meille parlamenttina oli tärkeää se, että eh, asetuksessa perusoikeudessa oli jo tämä lista eläintaudeista. Mm. Avoimet ja tieteeseen perustuvat päätökset ovat tärkeitä, kun päivitetään tätä eläintautilistaa. Hienoa on se, että tällä asetuksella varmasti parannetaan julkista terveyttä myöskin edistetään hyvää eläintenhoitoa. Sillä tavoin voidaan torjua myös eläintauteja. Meidän ryhmämme tulee varmasti tukemaan tätä mietintöä suurella enemmistöllä ja te komission jäsen varmasti varmistatte, että tämä myös toteutetaan hyvin. Kiitoksia SND-ryhmän puolesta. Edustaja Jufrida. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Viime vuosina olemme kohdenneet erilaisia äh, äh, eläintautiongelmia. Meillä on ollut, äh, meillä on ollut esimerkiksi lintuinfluenssa ja sikainfluenssa, mutta on monia muitakin tauteja, joita tällä asetuksella voidaan torjua. Haluan kiittää niitä esittelijöitä, jotka ovat, niitä henkilöitä, jotka ovat tehneet työtä tämän asian parissa. Haluan kiittää edustaja Paulsenia. Hän onnistui saamaan aikaan laajan mm, yhteisymmärryksen ryhmien kesken. Kaksi asiaa halusin korostaa. Ensimmäinen on se, että vihdoin viimein meillä on mustaa valkoisella, että eläinten hyvinvointi riippuu sen elinolosuhteista. Kaltoin kohdeltu eläin ei koskaan voi olla terve eläin. Ja sopimuksessakin sanotaan, että eläimet ovat tuntevia olentoja ja kaikkien eläinten kanssa kosketuksessa olevin on kohdeltava eläimiä inhimillisesti. Lisäksi toinen asia, nimittäin eläintautien torjunta, paremman eläinten huodon käytön ja vastuullisemman lääkkeiden kautta. Tätä ennaltaehkäisyä saadaan aikaan myös vastuullistamalla niitä, jotka huolehtivat eläimistä. Mm, tämä asetus luo puitteet verrattuna niihin 40 säädökseen, joita meillä oli aikaisemmin. Jotkut niistä olivat 60-luvulta. Meillä on selkeät säännöt eläinten tarvitaan kuitenkin vielä selkeitä sääntöjä eläinten pidolle, eikä vain niiden terveydelle, koska vieläkin liian usein hyväksytään eläinten kaltoinkohtelua tai siitä ei välitetä Euroopassa. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Jufrida. Ja ESR-ryhmän puolesta edustaja Wojciechowski. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałem pogratulować panu sprawozdawcy, panu Selimowiczowi. Kiitoksia. Puhemies, halusin onnitella edustaja Selvitsiä rouva Polsoni, joka ei ole enää täällä paikalla tästä mahtavasta työstä. Me kohta hyväksymme tämän asetuksen, joka vaikuttaa valtavasti eläinten hyvinvointiin Euroopan unionissa. Tämä on tärkeää ei ainoastaan siksi, että eläimet ja eläinten terveys on tärkeää, vaan myös meidän terveytemme kannalta olen varjoesittelijä ECRstä ja haluaisin varjoesittelijän sanoa, että on todella hyvä, että tässä otettiin mukaan monia ajatuksia liittyen lemmikkieläimiin ja kulkueläimiin. Se, että nämä kaikki pitää tunnistaa ja rekisteröidä, tämä on todella hyvä askel oikeaan suuntaan, mutta tämä ei kuitenkaan riitä. Euroopan unionin pitäisi ottaa lisää vastuuta humanitaarisesta humanista tavasta ratkoa koelämään liittyviä asioita. Kiitos. Deputy Jan Huitama. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Alde-ryhmän puolesta edustaja Äytämä puolesta. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Mikrobiresistentin vaaraa ei arvosteta liiaksi. se jatkuvasti lisääntyy pelkästään yhden sukupolven aikana 77 prosenttia. Ja paljon uusia antibioottiluokkia on käytetty. Siitä syystä eläinlääkkeissä ja ihmislääkkeissä täytyy toimia. Alankomaissa antibioottien käyttö on vähentynyt puolella äh, eläinlääkinnässä. Ja se on erittäin hyvä asia. Ensimmäistä kertaa sekä kansanterveyden että maatalousministerit ovat yhdessä ottaneet tällaisen yhteisen lähestymistavan. Se on erittäin tärkeä asia. Uusi lainsäädäntö, josta nyt keskustella Euroopassa, on oikea askel oikeaan suuntaan. Ja kuitenkin tietyt asiat ovat jääneet sen ulkopuolelle, kuten esimerkiksi pakollinen antibioottien välttäminen. Vain hyvällä yhteistyöllä, hyvällä hallinnolla voidaan saavuttaa aikaiseksi parempia tuloksia. Ja tässä suhteessa myös kustannukset ovat tärkeässä asemassa. Ei voi olla niin, että yksi viljelijä joutuu investoimaan ja toinen ei. Me haluamme kaikille tasaveroisen toimintaympäristön niin, että nämä ongelmat voidaan juuria kokonaan. Erityisen tärkeää lainsäädännössä on täytäntöönpano. Alankomaat on tässä suhteessa ollut tiennäyttäjä ja nyt on oikea aika sille, että loppu-Eurooppa myös seuraa perässä. Thank you. Kiitoksia. Ja sitten QE Angel-ryhmän puolesta edustaja Eek, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. QE Angel-ryhmän nimissä haluaisin ensinnäkin eh, kiittää esittelijä eh, Selimovicia ja edustaja Paulsenia, ja vaikka hän ei täällä tänään olekaan sydämellisesti. Eh, tervetuloa on se, että artiklassa yksi tässä eh, puhutaan stressin, kivun eh, välttämisestä eläimillä. Lisäksi pitää rekisteröidä kaikki ammattivaiset eläinten kasvattajat ja myyjät. Tällä tavoin voidaan mm, välttää tällainen laiton pentutehtailu, joka tuo niin paljon eh, eh, kärsimystä mukanaan. Erilaiset pentutehtaat käyttävät laitonta kauppaa mm, pennuilla, niiden terveydentila on katastrofaalinen ja tämä tilanne tuottaa myös kauheita riskejä liittyen eläintauteihin, mutta tämä ehdotus ei hyödytä eläinsuojelua, vaikka se yhdistääkin eläinsuojelun ja eläinterveyden, niin tässä keskitytään liikaa tarttuviin eläintauteihin. Me odotamme komissiolta, että komissio antaa meille eläinsuojelun puitesäädöksen mahdollisimman pian. Tässä on kyse tuntevista eh, olioista eikä mistään tuotantoyksiköistä. Eh, minun ryhmälleni myöskin tämä määritelmä eh, villieläimistä on hyvin erikoinen. Esimerkiksi kulkukoirat ovat tämän määritelmän mukaan villieläimiä ja tämä äh, heikentää jo olemassa äh, olevaa heikkoa oikeussuojaa, joka on kulkukoirilla ja muilla. Muistutan tässä vain Romanian tilanteesta. Kiitoksia vihreiden puolesta seuraavaksi. Rope, olkaa hyvä gerbiamas komisare gerbiami kolegos naudodamasis proga noriu jums padėkoti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin käyttää tilaisuuden hyväkseni ja kiittää teitä toimistanne tällä alalla. Haluan niin ikään kiittää esittelijää hyvästä mietinnöstä. Jos kohta lainsäädäntöehdotus on vain puite, asiakirja, niin siinä otetaan kyllä hyvin huomioon eläintautien estäminen ja eläinten hyvinvointi. Me olemme sitä mieltä, että eläimiä tulee suojella paitsi taudilta myös stressiltä ja kivulta. Me tuemme myös eläintautien luokittelujärjestelmää ja eläinten kasvattajien ammattivaatimuksia. Haluaisin äh, tähdentää niitä rakenteellisia oloja, jotka voivat heikentää äh, eläinten hyvinvointia ja kaikkia ponnistuksiamme. Äh, ensinnäkin viittaan siihen, että eläinten kasvattajien tulot ovat laskeneet katastrofaalisesti. Esimerkiksi karjan kasvattajien ja sian kasvattajien tulot eivät enää mahdollista sitä, että kasvattajat voivat investoida hyvään rehuun ja ylipäänsä eläinten hyvinvointiin. Ja lypsylehmille ei enää anneta riittävän laadukasta rehua. Näin on jatkunut jo pari vuotta. Eli maanviljelijöillä, eläinten kasvattajilla ei ole enää varaa erilaisiin lisäaineisiin tai lisäravinteisiin, kuten vitamiineihin, eikä edes lääkkeisiin. Ähm, tämä johtuu tulojen puuttu, puuttumisesta. Rohkaisisin kaikkia kollegoita äänestämään tämä, tätä, tämän mietinnön puolesta. Ja muistakaamme se, että jos me emme puutu näihin mainitsemiini äh, taloudellisiin ongelmiin, emme menesty tavoitteidemme saavuttamisessa. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi ENF-ryhmän puolesta Luoso, puolitoista minuuttia. Merci, monsieur président. Kiitos puhemies. Tässä mietinnössä päivästään kun sanotaan, että äh, äh, nykytilanne on soittanut eläinten hyvinvointia, ei kun noudateta Joissakin teurastamoissa käytännöt eivät ota huomioon sitä laisinkaan. On välttämätöntä ryhtyä toimenpiteisiin eläinten terveyden hyväksi, niin kuin tekstissä sanotaan, mutta tätä hyvinvointia pitää noudattaa ihan ketjun loppuun asti, koska tämä vaikuttaa myös ihmisten turvallisu- terveysjäteen ja turvallisuuteen. Jos me ajattelemme eläinten terveyttä ja eläinperäisiä sairauksia, stressi, ja huonot kohtelut ja tämä teurastus voi myös lisätä tulehdustauteja, salmonellaa muun muassa, ja tämä riippuu ihmisistä siitä, kuinka he käsittelevät, kohtelevat eläimiä, mutta ajattelemme mm, karjan kasvatusta, karva, kuljetusta ja teurastusta. Hollanti on päättänyt ottaa käyttöön tiukempia sääntöjä jossa pitää eläin tainottaa ja e, pitää olla myös asianmukainen etiketöinti. Ja jos ajattelemme eläinten hyvinvointia, niin silloin tappamishetkeä ei saa pidentää turhallisesti ja eikä, pitää, eikä pidä huomioida minkään rituaaliteurastusta. Tämä nopea teurastaminen voi myös helpottaa sisäelinten myöhempää käyttöönottoa. Meidän pitää ajatella myös lihatuotteiden saastumisriskiä ja ei pidä myöskään hyväksyä mitään käytäntöjä, joita ei voida missään nimessä hyväksyä missään teurastamoissa. Kiitos. Kiitos paljon, hyvä edustaja. Deputy Diana Dots, one minute, take Seuraavaksi Dots, minuutti. Thank you, uh, Mr. Kiitoksia puhemies. Arvon komissaari, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä on pitkä, tärkeä asiakirja tässä korostetaan eläinten terveyden tärkeyttä ja kuluttajien suojelemisestahan tässä lopulta on kyse. Mutta me tarvitsemme vielä enemmän tieteellistä näyttöä, kun puhutaan mikrobiresistenssistä ja siitä, miten tähän resistenssiin tulisi puuttua. Meidän täytyy pitää huoli siitä, että karjan eläinten kasvattajilla on riittävästi tietoa, jotta voivat estää eläintauteja kun ajatellaan vaikkapa tuotantotehokkuutta ja eläinten hyvinvointia ylipäänsä, niin tuotantotehokkuuttakaan ei pidä kompromettoida. Kaikkien jäsenvaltioiden tulisi tasapuolisesti noudattaa sääntöjä. Brittiläiset karjankasvattajat ansaitsevat samanlaisen lainsäädännön tason kuin muillakin, eikä heidän pidä alistua tiukempaan lainsäädäntöön kuin muun Euroopan. Uh, thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Esther Garcia saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Muchas gracias, señor presidente. Kiitos paljon, hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen, me äänestämme toisessa käsittelyssä neuvostossa tästä eläinterveystekstistä, Me olemme aloittaneet tämän jo edellisen lainsäädäntökauden aikana, edellisellä mandaatilla, mutta nyt me olemme pääsemässä ihan hyväksyttävään sopimukseen ja ja ehkä tämä antaa komissiolle lisää liikkuvuutta, jotta voidaan todella parantaa voimakkaasti eläinterveystä. Mutta valitettavasti meillä on hyvin paljon tärkeitä sairauksia, tauteja, jotka vaativat enemmän juridista turvallisuutta. Meillä pitää olla aktiivisempia, kun me puhumme tautien leviämisestä, miten me voimme taistella myös mikro, mikro mikrobeja vastaan. Komissaari on ihan oikeassa sanoissaan alkupuheenvuorossa, että väistämättä taudit nousevat esiin aina silloin tällöin, mutta on myös varmaa, että silloin kun olemme hyvin järjestäytyneitä, hyvin valmistautuneita järjestelmällisesti, niin kun olemme hyvin järjestäytyneitä ja valmistautuneita, silloin voimme, silloin me koskettavat meitä vähemmän. Silloin ne myöskin vahingoittavat vähemmän meidän eläimiämme, meidän, meitä itseämme, meidän talouksiamme. Me olemme paljon antaneet tähän mietintöön ja toivottavasti komissio vastaa sitten meidän odotuksimme ja voi edetä ilman ongelmia tämän asian eteenpäin viemisessä. Kiitoksia. Hyväksyttekö sinisen kortin? Hyväksytte. Selvä. Madame? Yes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 eläinsuojelu on hajautettu ja se tekee Euroopan unionin yhteisestä toiminnasta mahdotonta. Näettekö te tässä vaaran? Voitte vastata. Precisamente yo, querido colega, Kyllä, minä, hyvä kollega, minä tulen yksin näistä hajakeskitetyimmästä maista EU-ssa, e Espanjasta, eikä meillä ole enää ongelmia tässä hajakeskittämisessä. Meillä on organisaatiossa ehkä vielä ongelmia, jos asiat toimivat hyvin keskitetyssä järjestelmässä, jos joka ketjun lenkki toimii hyvin, niin ei silloin ole ongelmia. Me olemme halunneet Espanjan hallitukselta pyytää hyvin nopeasti toimivaa järjestelmää ja joissakin tapauksissa olemme voineet todeta, että se on auttanut, mutta joskus on ollut ihan mahdotonta reagoida hyvin nopeasti, vikkelästi näissä vaarallisissa tapauksissa EUn sisällä. E, ei hajakeskittäminen ole ongelma, vaan organisaation puuttuminen on ongelma. Kiitoksia. Seuraavaksi Nikola Caputo saa puheenvuoron. Grazie, Kiitoksia puhemies. Kun ajatellaan mikrobiresistenttejä kantoja ja ää, antibioottien väärinkäyttöä, se on johtanut siihen, että ongelmia on. erilaiset mikroresistentit, mikro, siis mikrobiresistentit lajit ovat levinneet ympäristöön. On erittäin tärkeää, että me vahvistamme voimassa olevaa lainsäädäntöä ja kehitämme tiukempaa sellaista erityisesti, kun puhutaan antibiooteista. On tärkeää, että niiden leviäminen ei jatku entisestään. Tarvitaan myös riittävästi tietoa, riittävän yksityiskohtaista tietoa siitä, miten antibiootteja käytetään eläinten terveyden hoitamisessa. Ja siinä täytyy olla selkeästi varovaisempi, muuten meille syntyy tämä mikrobiresistenttien lajien kasvamisongelma. Kun ajatellaan eläinten hoitoa Euroopan unionissa, sen täytyy olla yhtenäistä kaikissa maissa. Kiitoksia. Puhemies, seuraavaksi Nicholson. Uh, thank you very much indeed, President. Kiitos uh, puhemies. Uh, eläinlääketieteen säätely on erittäin tärkeää, jotta voimme taata tehokkuuden ja sitä kautta myös taata eläinten hyvinvoinnin, kansanterveyden, ympäristön, elintarvikkeiden. Minä tapasin juuri oman alueeni edustajan Pohjois-Irlannissa sekä britti eläinlääke seuran edustajan siitä, miksi on ongelmia eläinlääketieteen kanssa ja puhuimme tulevista ongelmista, kuten esimerkiksi antibioottiresistenssistä ja esimerkiksi nautojen tuberkuloosista, jota on esiintynyt minun vaalipiirissäni. Euroopan unionin eläinlääketieteellisessä asetuksessa on hyvin paljon yksityiskohtia, mutta se antaa hyvin kattavan ja hyvän puitteiston eläinten hyvinvoinnille tulevaksi 80 vuodeksi. Me tarvitsemme lainsäädäntöä, joka on vahvaa, joka on yksinkertaista, joka huomioi joustavuuden ja erilaisten tautien hallinnan. Ja tämä harmonisoitu lainsäädäntö on nyt hyvä esimerkki Äh, hyvästä lainsäädännöstä ja byrokratian vähentämisestä. Tässä yhteydessä haluaisin vielä äh, kiittää Marit Polsenia. Hän ei ikävä kyllä ole enää joukossamme, mutta hän oli erittäin arvokas maatalousvaliokunnan jäsen. Ja toivon, että tämä olisi myös tavallaan voitto hänelle, koska hän taisteli tämän asian puolesta niin kauan. Kiitoksia kovasti, toden tottakin. Seuraavaksi puheenvuoron saa Obermeier. Kiitos puhemies. Toivottavasti te siedätte myös minua yhtä pitkälle kuin edellistä puhujaa. Viime vuosina tutkimuksista on ennustettu äh, eläin, äh, eläinten sairauksien myötä antibiootin äh, käytön lisääntyminen 130 000 tonnia vuodessa. Onneksi tämä on nyt kääntymässä taaksepäin. On erittäin tärkeää, että maanviljelijämme ovat vastuullisia ja että kehotamme ja kannustamme heitä käyttämään vastuullisella tavalla eläinantibiootteja. Antibioottien käyttö pitäisi myös ottaa mukaan tai niiden vastainen käyttö pitäisi ottaa mukaan kauppasopimuksiin. Esimerkiksi USAssa eläinlääkkeiden käyttö ravinnontuotannossa on lisääntynyt todella paljon. Me tarvitsemme unionilta yhtäläistä globaalia lähestymistapaa. Meidän kuluttajamme eivät halua ää, lääkkeillä, ää, lääkkeellä kasvatettua lihaa, ei myöskään TTIPin takaoven kautta. Kiitos. Seuraavaksi Epidei, jossa puheenvuoron. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η υγεία των ζώων είναι Kiitos puhemies. Eläinten terveys on aivan kiinteästi sidoksissa eläinten saamaan kohteluun. Me voimme täin ollen valvoa myös rehutuotannon laadukkuutta ja ennakoida myös tautien syntymistä ja niiden tautien syntymistä etenemistä, jotka voivat siirtyä <clears throat> esimerkiksi lihasta tai maidosta tai juustosta tai muusta maitotuotteesta eteenpäin. Maailmankaupan laajuistuminen, ilmastonmuutos ovat myös uhkana eläinten terveydelle ja kuluttajien terveydelle. EU pitäisi yksinkertaistaa ja vahvistaa valvontaa tuontieläinten kohdalla niistä, niistä maista nimenomaan, jotka tulevat EUn ulkopuolelta. Tämä olisi elintarviketurvallisuuden kannalta keskeistä. Näin voimme myös välttää tautien siirtymisen kuluttajille, eli ihmiseen. Minä haluan puhua omasta maastani Kreikasta. Joskus meille tuodaan hyvinkin huomattavia määriä <clears throat> lampaan lihaa laittomasti Turkista, Skopjesta, jossa valvontaa ei ole suoritettu. Se merkitsee eh, uhkaa paikalliselle eläinkannalle ja kuluttajille, mutta Kreikasta lähtevä liha on turvallista. Kiitoksia. Seuraavaksi Petir eh, kiitos haluaisin kiittää esittelijässä oli minun tästä mietinnöstä. Minun täytyy sanoa, että eläinterveys on hyvin tärkeää EUn kansalaistenkin terveyden kannalta. Me olemme hyvin huolestuneita, koska esimerkiksi antibioottiresistenssi on kasvanut. Ja tämä on kansanterveydelle kasvava uhka. Antibioottien lisääntynyt käyttö johtaa uudenlaisten bakteerien äh, kehittymiseen bakteereja, jotka ovat antibiootti vastustuskykyisiä ja tämä vaikuttaa sekä eläinten että ihmisten terveyteen ja tämä myös heikentää ihmisten luottamusta. Eurooppa on ylpeä hyvästä laadustaan ja eläinten hyvinvoinnista. Kiitos meidän maanviljelijämme. Ja EU puolustaa näitä standardejaan kansainvälisen kaupan erilaisissa sään sopimuksissa. Ja tämä Asetus on oikeastaan reaktio eläinlääke eläinkasvatuksen lisääntyneelle antibioottien käytölle. Tässä on kerätty hyvin paljon yksityiskohtaista tietoa antibioottien käytöstä jäsenvaltioissa. Nämä toimenpiteet ovat nyt välttämättömiä, mikäli me haluamme olla varovaisia ja haluamme vähentää tätä resistenttiä kantaa. Maanviljelijöiden täytyy ylläpitää hyviä maatalouskäytänteitä ja tämä Tällä asetuksella on myös kansanterveysulottuvuus, koska eläinten terveyden lisäksi se tulee koskemaan 24 miljoonaa ihmistä. From Mr. Hyväksyttekö sinisen kortin edustaja Libretolta? Hyväksyttekö? Niinkö? Hyväksyttekö? Libretonilta sinisen kortin. Olkaapa hyvä. Kiitos, että hyväksytte kysymykseni. Rova Petirte ihan aiheellisesti sanotte, että on tärkeää että taistella liian suurta antibioottien käyttöä vastaan, mutta eikö tämä ole EU-maatalouspolitiikkaa, joka nimenomaan vahvistaa tätä vääristymää? Se on tehnyt kaikkensa muuttaakseen perinteisen maatalouden teollisuudeksi. Se on, ja meillä on nyt suurtiloja, siellä karjaa karja on, käsitellään sillä tavalla, että taudit lisääntyvät ja on pakko käyttää antibiootteja, joka on taas vaara kansanterveydelle. Eikö tämä eläinten terveys ole nimenomaan alibina? Saadaan hyvää omaa tuntoa ja silloin peitetään kokonaan tämä EUn harjoittama nykyinen maatalouspolitiikka. For your answer, please. Saammeko vastauksen? Zajednička poljoprivredna politika najdugovječnija je i najuspješnija. Niin, tämä on menestyksekkäin politiikan ala unionissa ja siksi en ole samaa mieltä teidän kanssanne. Sen lisäksi meidän maanviljelijämme käyttävät antibiootteja hyvin eri tavalla ja sen vuoksi tämä asetus auttaa heitä jatkossakin käyttämään antibiootteja sellaisella tavalla kuin niitä pitää käyttää. EU on pitänyt tärkeänä elintarvikkeiden laatua ja tätä pitää myös meidän kauppakumppanimme tärkeänä. Voimme olla ylpeitä siitä ravinnosta, jota Euroopan unionin jäsenvaltioissa tuotetaan. Ja jos me haluamme jatkaa tätä, niin meidän pitää käyttää antibiootteja varovaisella ja järkevällä tavalla. Clara, Kiitoksia. Seuraavaksi Aguilera Garcia. Kiitos paljon, hyvä puhemies, minä haluaisin kertoa, kuinka tyytyväinen olen, koska pari vuotta jota sen jälkeen, kun tämä oli ensimmäisessä käsittelyssä, nyt tässä täystistunnossa voimme tänään keskustella ja huomenna voimme hyväksyä sen lopullisesti. Mielestäni tämä asetus on eksi tärkeimmistä, kun me lähdemme uudistamaan YMPtä sen takia, koska tässä puhutaan eläinten terveydestä ja se on erittäin tärkeä painava elementti karjanhoidon kannalta ja mitä se tarkoittaa myös tuonnille ja viennille tällä saralla. Haluan onnitella, haluan onnitella rouva Polsenia, joka on jo lähtenyt pois täältä, ja edustaja Selimovicia, heidän menestyksekkäästä työstä tämän asetuksen tiimoilta. Haluan kyllä tässä heittää yhden kysymyksen. Kun me puhumme antibioottiresistenssistä, niin meillä on lisää asetuksia, jotka säätelevät lääkeaineiden käyttöä. Meillähän on ihan hyviäkin lääkeaineiden käyttöä, mutta tämä keskustelu on kohta käyty loppuun, mutta loppujen lopuksi on kyse lainsäädännöstä, laista, lainsäädännöstä, joka on erittäin tärkeä. Me haluamme priorisoida myös eläinten terveyttä ja lääkeaineita tärkeitä ja tässä on kyse myös ehkä lääkeaineidenkin säätelystä. Kiitos paljon. Jos. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi ja Koratsa Bild. Olkaa hyvä. Kiitos eh, puhemies. Minä täydestä sydämestäni tuen tätä uutta eh, asetusta. Antibiootit resistenssistä on tullut äh, hyvin äh, tärkeä kysymys ihmisten äh, terveydelle. Monet kuluttajat ovat huolissaan siitä, että saavatko he antibioottijäämiä, kun he syövät lihaa. Tämä on tärkeää sekä eläinten että ihmisten terveydelle. Samanaikaisesti toki halutaan estää, ähm, halutaan estää myös eläimen tautien leviäminen ihmisiin ja tärkeintä olisi kuitenkin parantaa tämä eläin. Meidän pitäisi hoitaa ainoastaan niitä eläimiä, jotka ovat sairaita. Hyvin toimiva lääke on erittäin tärkeää, jotta meidän maanviljelemme voisivat kilpailla samoin ehdoin. Sen vuoksi on tärkeää, että kaikki unionin maanviljelijät vastuullisesti käyttäisivät samalla tavalla antibiootteja. Kiitos. Hyväksyttekö sinisen kortin Dessiltä? Kolik. Kollegaltanne samasta poliittisesta ryhmästä. Ja, Franco Digin. Niin, äh, kollega, hyvä. Haluaisin kysyä, oletteko tässä maan mieltä kanssani? Eläinlääketieteessä on myös hyvin tiukat dokumentointivelvoitteet. Eli ja sen perusteella esimerkiksi ihmislääketieteessä käytetään huomattavasti enemmän antibiootteja kuin eläinlääketieteessä. Uh, thank you, uh, Mr. Yes, uh, as I Kiitoksia Des. Aivan kuten sanoin, niin monet ovat huolissaan antibioottien liiallisesta käytöstä niin eläimillä kuin ihmisilläkin. Tässä asetuksessa on kyse eläimistä, mutta tietenkin ö, yhteys on selvä ja tieteellistä näyttöäkin on siitä, että antibiootit ja lääkkeet, joita eläimille annetaan, ne voivat siirtyä ihmisiin ja siksi tämä asia on niin tärkeä. Tak. Kiitos. Seuraavaksi Serrao Santos, olkaa hyvä minuutti. President, signor commissario. Kiitos paljon, hyvä puhemies. Eläinterveyden pitää olla myös ennaltaehkäisevää ja valvontaa, kun me puhumme nimenomaan näistä ö, resistenssikysymyksestä. Tässä on kyse nimenomaan kansanterveydestä. Jos ajattelemme tauteja, jotka voivat siirtyä elämästä ihmiseen, ajattelemme myös antibioottiresistenssiä. Ne on myös, niin siitä on myös kokemuksia, tutkimustuloksia Kiinastakin asti, mutta meidän täytyy ottaa myös huomioon eri alueiden tuotantokapasiteettia Euroopan eri nurkilla. Minä ajattelen myös ilmastoolosuhteita, jotka voivat suosia myös näiden tautien siirtymistä. Eläinterveys pitää ottaa huomioon kauppaneuvotteluissa kolmansien maiden kanssa. Kiitos. Now. Kiitoksia. Sitten Brannan. Uh, thank you. Kiitoksia puhemies. Eläinten terveyttä koskeva lainsäädäntö, josta äänestetään huomenna, puuttuu vähintään kahteen huolenaiheeseen, joita vaalipiireistä esitetään parlamenttiin. Ensinnäkin halutaan parantaa eläinten yleistä terveyttä ja toiseksi halutaan puuttua kulkueläimiin, kulkukoiriin ja muihin eläimiin. Aivan kuten Ähm, eläimet, ihmiset niin eläimetkään eivät välttämättä, eläinten tauditkaan eivät kunnioita sääntöjä eivätkä rajoja. Ja siksi me tarvitsemme selkeät eurooppalaiset puitteet, yhteiset säännökset siitä, mitä tulee tehdä, jos eläintauti puhkeaa. Ja mitä tulee kulkukoiriin ja muihin kulkueläimiin, niin me tarvitsemme selkeän vastuunkannon viranomaisilta. On myös selvää, että näitä eläimiä täytyy kohdella inhimillisesti. Kun ajatellaan eläinten terveyttä ja eläinten hyvinvointia, niin on lähdettävä siitä, että Eläinten on oltava hyvä Euroopassa, aivan kuten ihmistenkin on oltava hyvä Euroopassa. Uh, uh, Kiitoksia. Aha, sininen kortti. Hyväksyttekö Grappiiniltä sinisen kortin? Ettekö? Ja, valitettavasti en hyväksy. Okay, yes, sorry. sorry. no hyvä on, menköön mulțumesc foarte ehm, am ținut neapărat să vă pun o întrebare pentru că mi a plăcut foarte mult. halusin esittää teille kysymyksen, koska pidin kovasti siitä, mitä te mainitsitte, nimittäin kulkukoirat. Koska tämä on itse asiassa koko asian tavallaan ehm, se korsi, joka kamelin selkärangan mursi. Millä tavalla me voimme hoitaa terveyskysymykset näille ehm, koirille, kulkukoirille. Millä tavalla me voimme tehdä tämän? Koska tämä on valtava ongelma. Ei koirat, joilla on omistajia, jotka saavat hoitoa. Also, question to you. Siinäpä oli teille kysymys, Brannan. hän ää, kyllä tarko- ei tarkoittaa kyllä, niinkö? No, tämä oli hyvä kysymys, sanoo Brennan. On selvää, että koirat eivät tunne Schengenin sääntöjä ja todennäköisesti ylittävät ää, rajoja sen, minkä lystäävät silloin, kun rajoilla ei ole aitoja. Joten tärkeintä tässä on yhteistyö jäsenvaltioiden välillä kaikkialla Euroopassa, koska jos yksittäiset maat pyrkivät käsittelemään näitä kulkukoiria, niin eivät kyllä pärjää. On selvää, että vain Euroopan tasolla voimme yhdessä toimimalla puuttua tähän asiaan. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi Kalenbach. Puhemies, komission jäsen, Aikaisemmassa keskustelussa muutamat kollegat ovat sanoneet, että, että terveyspolitiikka olisi eurooppalaista ei olisi eurooppalaista politiikkaa. Kyllä se on sellaista politiikkaa, jossa jäsenvaltioilla on jaettu vastuu Euroopan unionin kanssa. Terveyspolitiikkaa ei voida kuitenkaan jakaa vain jäsenvaltioiden kesken, vaan tämä täytyy hoitaa yhdessä, oli sitten kysymys ihmisistä eli eläimistä. Tässä on kysymys terveyspaketista eläimille, kasvatettaville eläimille ja muille eläimille. Ja on hyvin selvää, että ainoastaan yhdessä me voimme taistella näitä vastaan ja me tarvitsemme yhtenäisyyttä Euroopan tasolla. Eläinterveys vaatii sitä, että meillä on toimiva eläinsuojelu, joka tarkoittaa sitä, että eläinten kasvatuksessa täytyy olla hyviä käytäntöjä ja ne, jotka kasvattavat eläimiä, niitä täytyy valvoa ja siihen tarvitaan myös yhteistä lainsäädäntöä. Me tarvitsemme yhteistä eurooppalaista lainsäädäntöä myös lääkkeiden, eläinlääkkeiden käyttöön sen vuoksi, että kaikki nämä tuotteet liikkuvat koko Euroopan lävitse, koska eläimet saavat vapaasti liikkua ja me haluamme jatkossakin hyväksyä sen. Tässä on kysymys terveydestä ja se on tärkeä, siihen, siihen, sen saavuttamiseksi on tärkeää, että meillä on hyvin toimiva eläin, eläinten kasvatus ja terveys. Marjas. Kiitoksia ja seuraava puhuja. Kiitos, arvoisa puhemies. On meillä pitää olla erittäin laadukas e, e, elintarviketurvallisuus. Meidän pitää vähentää eläinperäisiä saira- eläinperäisten sairauksien ilmenemistä ja esiin tulemista. Meidän pitää saada läpi tässä asetuksessa asianmukainen eläinten kohtelu. Kaikki tämä vaikuttaa kansanterveyteen. Meillä pitää olla hyvä valvonta eläinten terveydessä. Meidän pitää tietää, miten käytetään resursseja lainsäädäntöpuitteiden muodossa, jotka olisivat yksinkertaistettuja. Minä ajattelen kansanterveyttä, eläinten terveyttä ja eläinten eh, asianmukaista hyvää kohtelua. Meidän pitää myös ehkä vähentää antibioottien käyttöä, joita käytetään rehuteollisuudessa ja valvoa tuonti, tuontia Skopjesta ja Turkista lampaanlihassa, joista on paikannettu tautia, joissa ei ole riittävästi valvontaa. Myös jotkut taudit on, ovat siirtyneet muihin, muihin, muille Kreikan alueille. Ja karjan kasvattajat ovat köyhtyneet ja heidän pitäisi saada korvauksia EU-ta tästä. Kiitoksia. Sitten Selimovic gospodine predsjedniče dugi popis. kiitoksia kovasti puhemies niin meillä on pitkä luettelo eläintauteja jotka tekevät hallaa eläinten hyvinvoinnille ja voivat myös ö, olla vaaraksi ihmisille. Esimerkiksi hullunlehmän tauti, lintuinfluenssa ja sikkaa-influenssa uhkaavat paitsi eläinten eläimiä, myös ihmisten henkiä. Ja siksi tämä asetus on paikallaan. Siinähän on saatu aikaan hyvä tasapaino eläinten hyvinvoinnin ja ihmisten terveyden välille. Minä uskon, että tämä auttaa meitä saamaan tehokkaamman asetuksen, paremman asetuksen, olipa se sitten ihmisten tai eläinten terveydestä ja toivon, että komissio tekee kaikkensa, jotta nämä asetukset tulevat voimaan kaikkialla Euroopassa. On myös selvää, että ne kumppanimme toteuttavat niitä, joista me tuomme tuotteita. Hoje, com a crescente mobilidade de pessoas, me, eläinten ja ihmisten liik, kasvanut liik, liikkuvuus tietysti vaarantaa kaikkien kansanterveyttä, koska meillähän on puheena ollut tässä niin klassinen ruttotapaus, mutta tämä vaikuttaa koko EUn kansanterveyteen. Meillä on tässä päinvastoin nyt vähennetty 10 prosentilla varoja näiden tautien vähentämiseksi ja pois kitkemiseksi. Nämä ovat kauniita sanoja, ne ovat aina tervetulleita, mutta mutta niin, hän tie helvettiin on myös kivetty kauniilla aikomuksilla. Kyse on laadusta ja valvonnasta, kaikki mikä liittyy myös TTIP-neuvotteluihin sen pitää vedota meihin vahvasti. Tämä keskustelu ei saa jäädä vain tyhjäksi merkityksettömäksi aloitteeksi ilman seuraamuksia. Tätä minä toivon keskustelulta. Deputy Kiitoksia. Sitten eh, Polchak saa puheenvuoron. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Kiitoksia kovasti, puhemies. Jos presidentti Obama tekisi antibioottiresistenssistä prioriteetin, niin silloin mekin varmasti heti ryhtyisimme toimeen. On tärkeää, että me ymmärrämme, kuinka tärkeä tämä asia on eläinten kasvatuksessa ja myös eläinperäisten tuotteiden kulutuksessa. Vuoteen 2015 mennessä antibio- tai vuoteen 2050 äh, mennessä äh, noin 45 tonnia antibiootteja käytetään vuosittain. Tämä on asia, joka liittyy ihmisoikeuksiin ja eläinten oikeuksiin ja meidän kaikkien terveyteen. Meidän täytyy suojella paitsi ympäristöä myös kuluttajain oikeuksia, koska tämä antibioottien käyttö vaikuttaa kyllä siihenkin. Kiitos. Ruohonen Lerner saa puheenvuoron. Kiitos arvoisa puhemies. Eläinterveyttä koskeva laki on tärkeä laki. Se sitoo ensimmäistä kertaa yhteen eläinten ja ihmisten terveyden. Tämä on katsomista tulevaisuuteen eläimestä eläimeen sekä eläimestä ihmiseen välittyvät kulkutaudit ovat yksi keskeinen kaksituhatta luvun turvallisuusuhka. selimovicin työssä on paljon hyvää josta haluaisin nostaa esille erityisesti vastuullisen eläinten lääkityksen. liiallinen antibioottien käyttö on lyhytnäköistä ja vaarallista. tietoisuus antibiootteihin liittyvistä riskeistä on onneksi kasvamassa toivon että se huomioidaan myös tulevassa lainsäädäntötyössä. kiitos. siinäpä olikin viimeinen puhujamme. Ja nyt komission puolesta antaisin puheenvuoron Andrew Kaitisille. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Honorable members, Hyvät jäsenet, jälleen kerran haluaisin esittää kiitollisuuteni äh, esittelijöille, Paulsenille, samoin kuin koko tiimille, joka on tehnyt äh, työtä. Olen kuunnellut äh, tarkkaan parlamenttia ja näitä eri näkemyksiä ja kohtia. Ja olen hyvin otettu tästä mielenkiinnosta, jota jäsenet osoittavat tätä lainsäädäntöaloitetta vastaan. Te monet mainitsivat tämän taloudellisen tilanteen ja toki komissio on tietoinen tämän päivän taloudellisesta tilanteesta, joka saattaa myös heikentää eläinterveyskysymyksiä. Jos tästä puhuivat myös kulkukoirista. E, parlamenttihan hyväksyi tällaisen päätöslauselman, jossa pyydettiin komissiota tekemään pakollisen rekisteröinnin asetus kulkukoirista ja kulkukissoista, kissoista ja koirista. Tämä on oikeudellinen puitteisto, johon kuuluu perussäännöt myös ne, jotka liittyvät eläinten identifioimiseen ja rekisteröimiseen. Sillä on sääntöjä vain ähm, nisäkkäille mitä, ei ole tällä hetkellä kulkukoirille eh, ja villieläimille ei ole olemassa mitään tällaista erityistä lainsäädäntöä. Ja komissio tulee tätä nyt tutkimaan tulevina vuosina siinä vaiheessa, kun hyväksytään lisää eh, eläin, eh, eläinlainsäädäntöä. Eläinten terveys on erittäin tärkeä asia, kuten te jo sanoittekin. Ja tässä asetuksessa keskitytään myös hyvin pitkälti tarttuviin tauteihin, eikä tässä säädellä eläinten hyvinvoinnista. Ja meidän täytyisi kolmikantaneuvotteluissa hieman keskustella ja määritellä enemmän eläinten terveys, eläinten hyvinvointi, koska Euroopan parlamentti on hyvin huolestunut näistä. Ei aina ole ollut helppoa hyväksyä kaikkea, mitä te olette ehdottaneet, mutta komissio toki ymmärtää, miten tärkeää eläinten hyvinvointi on Euroopan parlamentille. Ja sen vuoksi me haluamme toistaa sitoumuksemme huolehtia eläinten hyvinvoinnista ja siitä, että hyvinvointi koskee kaikenlaisia lajeja, lehmiä, porsaita, kanoja, maanviljelyksen, kuljetukset, teurastuksen tämä asia on minulle hyvin tärkeää. Varsinkin esimerkiksi antibioottiresistenssiasia on mukana tässä. Me olemme laatimassa tulevaa lainsäädäntöä myös eläinlääketieteen alalla ja tämä luo vakaan pohjan tälle. Komissio on tehnyt myös lausunnon siitä, että, tai tiedonannon siitä, että komissio tulee laatimaan säännöllisen raportin liittyen eläinten lääkkeiden käyttöön sen tiedon perusteella, mitä jäsenvaltiot komissiolle antavat. Haluaisin lopettaa tuomalla esiin myös toiveeni siitä, että parlamentti tukisi tätä ja saisimme aikaan aikaisen toisen käsittelyn sopimuksen, koska silloin tämä antaisi näille monille edulle mahdollisuuden mahdollisimman aikaisin astua voimaan. Kiitos. Mm, uh, Kiitoksia kovasti komissaari. Nyt puheenvuoron saa <clears throat> esittelijä. Kiitoksia kovasti. Kiitos hyvät kollegat teidän tuestanne ja näkemyksistänne. Vielä kerran haluaisin painottaa, miten tärkeä tämä sopimus on. Tämä on ensimmäinen kerta, kun eurooppalaisessa lainsäädännössä yhdistetään yhteys eläinten, huol- eläinten hyvinvointi, eläinten terveys ja ihmisten terveys. Tämä uusi laki antaa meille paremman valmiuden ja paremmat välineet käsitellä vakavia tautien puhkeamisia tulevaisuudessa. Hyvin paljon kärsimystä voitaisiin välttää ihmisten ja eläinten joukossa siten. Ja haluan myös mainita, tällä tavalla voidaan myös säästää suuria summia yhteiskunnalta, koskapa terveyskustannukset vähenevät. Raha on sitä, mitä voidaan tänä päivänä tarvita paljon muuhunkin. Tämä, jos tämä hyväksytään huomenna, tulee olemaan tärkeä askel kohti antibioottiresistenssiä sekä ihmisten että eläinten joukossa sekä ympäristössä. Haluaisin myös mainita, että on kovin ilahduttavaa, että hyvin monet järjestöt ja keskusjärjestöt ovat asettuneet tämän lainsäädännön taakse kaiken maailman eläinsuojelujärjestöt, e, eläinlääketieteelliset järjestöt. Ja tämä osoittaa, että meidän sopimuksemme on hyvin laaja ja sitä tuetaan. Ja toivon todellakin, että parlamentti avoimin käsin suurella enemmistöllä hyväksyy tämän huomenna. Ja haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä, komissiota, neuvostoa ja kaikkia, jotka ovat osallistuneet tähän työntekoon. Kiitos. Eh, Dziękuję bardzo. Zamykam debatę. Kiitos paljon